maan niin, että voimme aloittaa työmme. Edustaja Liin, työjärjestyspuheenvuoro. Ilmoittaisin vain, että tämä numero 14 on saanut riittävän määrän allekirjoituksia. Kiittäisin kaikkia, jotka ovat allekirjoittaneet tämän.